komission jäsen. Keskustelu päättyy. Nyt esityslistan mukaan meillä on suullinen kysymys komissiolle. Rakennerahastojen uudelleen kohdentaminen nuorisotyöttömyyden torjunnan ja PK-yritysten tukemisen tehostamiseksi. Ensinnä puheenvuoron saa Hübner, viisi minuuttia. Uh, thank you, President, dear Commissioner, dear Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Saanen alkuun toistaa, että on kiistaton tosiasia, että Eurooppa kaipaa kasvua. Ja viime huippukokouksessa viimeinkin tunnustettiin, mitä me olemme hokeneet vuositolkulla. Eli budjettikonsolidointi ja säästötoimenpiteiden pitäisi kuitenkin tukea kasvua. Mutta jos jatkamme tällä tiellä, niin me tiedämme, että Euroopan tuottavuus heikkenee entisestään erityisesti henkisen pääoman ja nuorten pääoman osalta erityisesti. Meidän täytyy siis kaikella hallinnon tasoilla pyrkiä saamaan näistä EUn budjetin kautta tuetusta politiikasta eniten irti. Ja me todellakin toivoisimme, että tämä todellakin pitää paikkaansa, eli 82 miljardia euroa olisi vielä käytettävissä 20 miljardia sosiaalirahastosta, eli noin 30 prosenttia vuoden 2007-2013 allokaatiosta ja 60 miljardia ERDFstä ja kohesiorahastosta, eli noin 22 prosenttia nykyisen ohjelmointikauden kokonaispotista. Mutta kävi ilmi, että eivät nämä rahat ole jääneet käyttämättä. Kyse on siitä, että ne ovat toistaiseksi käyttämättä. Ja kun katsomme tätä ilmoitusta, niin kyllähän siitä käy ilmi, että näitä rahoja ei ole kohdennettu tiettyjä projekteja varten, vaan tiettyihin tavoitteisiin ja ohjelmiin. Me ymmärrämme toki, että allokointi kilpailutuksen kautta kestää jopa rahoituskauden loppumetreille asti ja tästäpä syystä voidaankin olettaa, että useimmissa jäsenvaltioissa pidetään kiinni näistä vuoden 2012 ja 2013 rahoista. Ja mitä tulee sosiaalirahaston ja kohesiososiaalirahaston potista on noin 70 prosenttia jo maksettu tai on jo sovittu tietyistä projekteista. Ja Ehkäpä nyt on liian aikaista lähteä kysymään siitä, että missä määrin me tarvitsemme uudelleen kohdantamista, mutta me tiedämme, että kasvua ja työpaikkojen luomista on pyritty kohesiopolitiikan kautta tehostamaan ja se on tällä hetkellä kaiken A ja O, mutta kuitenkin me olemme edelleenkin sitä mieltä, että työpaikka verkkojen luomista tulisi tukea kaiken mahdollisen keinon juuri kohesiopolitiikan kautta. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että voidaanko rakennerahastojen uudelleen kohdentamisella saada näitä tuloksia aikaiseksi näinä viimeisinä kahtena vuotena. Sillä tämä ehdotus on johtanut vääränlaisiin tulkintoihin ja todellakin heikentää politiikkaa ja sen vaikutusmahdollisuuksia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Me olemme aina tukeneet komission ehdotuksia, jos niiden tarkoituksena on ollut juuri se, että voimme tehokkaasti vastata kriisin haasteisiin. Me haluamme lisätä yhteisrahoitusosuuteen. Me teemme neuvoston ja komission kanssa tiivistä yhteistyötä riskinjakovälineen aikaansaamiseksi, erityisesti niiden valtioiden avustamiseksi, joilla on suuria ongelmia. Lopuksi saanen todeta, että on tietenkin selvää, että käyttöaste ongelmia on olemassa tietyissä jäsenvaltioissa. Olemme tyytyväisiä siihen, että komissio pyrkii tukemaan Kreikan, Italian, Bulgarian ja Romanian kaltaisia maita näinä tiukan säästöpolitiikan aikoina. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Hahn. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puhemies. Arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä kysymyksestä. Nyt tämähän antaa hyvän tilaisuuden esittää, mitä kasvupotentiaalia aluepolitiikan saralla on. Joskin täytyy, täytyy myös todeta, todeta, että aluepolitiikka aivan määritelmältään tähtää kasvun suuntaa ja näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Mutta siitä huolimatta enemmän kuin koskaan tällaisina aikoina on välttämätöntä panostaa todella kasvuun. Eurooppa tarvitsee kasvua ja onkin hyvin tärkeää, että, että me tämä mahdollinen taantu, että me vastustamme tätä mahdollista taantuman syntyä. Ja nyt täytyy muistaa tässä aivan erityisesti kaksi asiaa. Yksi on PK-yritysten tukeminen ja toinen on sitten monissa maissa äärimmäisen korkeaksi muodostunut nuorisotyöttömyys, joka on jopa 50 prosentin tasolla. Ja meidän täytyy äh, pyrkiä toimimaan tälläkin saralla. Meidän täytyy tukea äh, monia alueita. Yksinkertainen esimerkki on se, että meillä on 32 äh, miljoonaa pk-yritystä Euroopassa ja 32 miljoonaa työtöntä, jos me onnistuisimme tavallaan yksinkertaisettuna, että PK-yritykset vakuuttuisivat siitä, että ne palkkaisivat yhden ö, työttömän riveihinsä, niin silloin tämä työttömyysongelma olisi vähän toista, toista sorttia. Nyt tammikuun 30. päivä Epäperilaisessa Euroopan neuvostossa todettiin, että eh, lähivuosina me tarvitsemme lisää ponnisteluja, jotta kilpailukyky yrityksissämme eh, saisi lisää tukea ja tällä tavalla voitaisiin varmistaa kasvu Euroopassa, koska ei ole olemassa mitään pitkän aikavälin vakautta ilman vastaavaa laadullista ja määrällistä kasvua. Hallitusten ja valtioiden päämiehet lähtevät siitä, että ne rakennerahaston varat, jotka eivät ole vielä, joita ei ole vielä jyvitetty konkreettisiin projekteihin, niitä on kaksi miljardia sosiaalirahastosta ja kohesiorahastosta ja aluekehitysrahastosta, että niitä voitaisiin käyttää mahdollisesti erityisesti kasvupotentiaalia varten ja tätä varten niitä pitäisi selvittää ja onkin niin, että periaatteessa nämä varat on jyvitetty ohjelmiin, mutta niitä ei ole vielä konkreettisesti jyvitetty tiettyihin projekteihin. Näin ollen aivan legitiimiä sanoa, että katsokaanpa, katsotaanpa nyt, josko, josko vielä voitaisiin parantaa näitä tukirakenteita ja komissio onkin tarjonnut aivan erityisesti niille maille apua, apua asiantuntija-apua, joissa, niillä mailla erityisesti, jossa on korkein nuorisotyöttömyystaso, sillä kyllähän meidän täytyy voi, kyllähän meillä täytyy olla mahdollista, että näin kriittisinä aikoina voitaisiin käyttää kaikkia mahdollisuuksia, ja me olemme käytettävissämme, me olemme esittelemme tämän tarjouksen jäsenvaltioille, jäsenvaltiot ovat ottaneet tämän tarjouksen vastaan ja lähiviikkoina ja lähikuukausina täällä tullaan sitten käymään hyvin konkreettisia keskusteluja, jotka alkavat maaliskuun alussa. Mutta niin kuin sanottu, se on jäsenvaltioista kiinni, haluavatko ne loppupelissä sitten sopeuttaa omat ohjelmansa tähän, mutta vielä kerran me, me tähtäämme tähän tavoitteeseen, nimittäin että saisimme nuorisotyöttömyyttä äh, vähennettyä ja, ja saisimme tuettaa pk-yrityksiä. Tätä taustaa vasten minä kiitän Euroopan parlamenttia saamastamme tuesta, että tässä lähdettäisiin tuumasta toimia ja joutu, joutuisasti ja, jotka palvelevat PK-yrityksiä ja taas toisaalta, joilla voidaan äh, lisätä yhteisrahoitusastetta, koska viime kädessä tämä palvelee sitä, että saataisiin poistettua näitä porsareikiä ja saataisiin kehitettyä projekteja ja vietyä niitä loppuun. Ja niin kuin sanottu, me olemme valmiita tarvittaessa sitten laatimaan tai sopeuttamaan ohjelmia, jos jäsenvaltiot niin toivovat. Komissio on tähän valmis, mutta pyydän myös Euroopan parlamentin jäseniä omien mahdollisuuksienne puitteissa osallistumaan tähän projektiin, jolla voidaan vastustaa nuorisotyöttömyyttä ja, ja tukia pk-yrityksiä. Paljon kiitoksia. Grazie, komissaari. Kiitoksia komission jäsenen. Seuraavaksi poliittisten ryhmien nimissä alkaen kansanpuolusta edustaja Fannister Roy. Voorzitter, ehm, Rouva puhemies, hyvä komissaari, arvon kollegat. Tarkoituksena on saada selkeyttä tähän tilanteeseen, sillä kollega Hybner ja totesi, että me haluamme vain tietää, että mistä komissio repäisee nämä 82 miljardia euroa PK-yritysten nuorisotyöttömyyden käsittelemiseksi. Komissio kävi Alankomaissa ja te näitte, miten meillä toimitaan. Ja te huomasitte, että yksi euro saadaan eurooppalaisista ohjelmista ja toinen euro sieltä ja kolmas euro täältä ja tehdään yhteistyötä ja Oikeastaan kyse ei ole vain ainoastaan yhdestä eurosta, vaan neljästä eurosta kaiken kaikkiaan. Ja se tarkoittaa sitä, että siitä on paljon hyötyä. Ja omassa maassani tilanne on sellainen, niin kuin näitte, Eli nyt on suunniteltu jo vuodelle, vuosille 2012 ja 2013. Ei tässä voida lähteä tekemään mitään suuria muutoksia. Nyt on jo sovittu yhteisrahoituksesta ja muista, ja nyt herääkin kysymys, että jos lähdemme muuttamaan näitä pelisääntöjä, niin miten tämä vaikuttaisi luottamukseen? Miten voitte sanoa, että nyt olisi 82 miljardia käytettävissä? Onko kyse tällaisesta tilinpidollisesta kikkailusta vai onko kyse siitä, niin kuin kysymyksessäkin sanotaan, että minkälainen on maakohtainen pelivara? Si- nyt ymmärrätte varmaankin, mistä on kyse, mutta minua häiritsee se, että että lehdissä kerrotaan, että monia projekteja ei toteuteta, mutta rahastosta rahaa löytyisi vielä vaikka kuinka paljon, joten nyt kysyisinkin, että voisitteko kertoa meille, minkä verran pelivaraa loppujen lopuksi tässä todellakin on käytettävissä. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. S. D-ryhmän puolesta edustaja Kreel, kolme ja puoli minuuttia. Ja, Niin, äh, kiitoksia puhemies, herra komissaari. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa tästä kysymyksestä vielä sel- tarkemmin. Ensinnäkin pidän oikein hyvänä sitä, että komissio on nyt valmis lähtemään äh, kamppailemaan nuorisotyöttömyyttä vastaan toimintansa keskiössä. Toivottavasti saa, nuoret saavat äh, toivoa tulevaisuudesta. Se on kuitenkin meille hyvin tärkeä asia. Minä pidän äh, hyvänä myös sitä, että komissio yhä enemmän näkee sen, että erityisesti talouskriisiaikoina ei tarvita vain äh, tiukkoja säästötoimia, vaan meidän täytyy myös investoida. Ja siinä tietenkin pk-yritykset ovat aivan kärjessä, koska siellä kuitenkin luodaan useimmat työpaikat, ne ovat hyvin tärkeitä taloutemme ja kehityksen kannalta. Kolmanneksi kysyn aivan avoimesti, niin kuin mediassakin on kirjoitettu, Barroso on synnyttänyt sellaisen vaikutelman, että, että hän voisi äh, sitten sijoittaa 2 miljardia euroa tähän sillä taka että kohesiopolitiikkaa ei muutenkaan käytetä aivan oikein. Ja nyt tätä rahaa voitaisiin ottaa ja tämän tekemisiin, että nuorisotyöttömyys saataisiin ajattua alas. Ja 22 miljardia euroa, sehän lähes neljäsosa koko kohesio koko kohesiopolitiikan budjetista vuodelle 2013. Minun tietääkseni tämä raha on kuitenkin jo sidottu projekteihin ja ohjelmiin. Millä tavalla on tarkoitus järjestää niin, että yhtäkkiä kaikki alueet sanovat, että hei, tehdäänkin jotain, jotain muuta ja annetaan sitten vielä vähän lisääkin rahaa, koska esimerkiksi meillä esimerkiksi nuorisotyöttömyys ei ole niin korkea kuin jossakin muissa, äh, muilla alueilla. Täytyy rehellisesti sanoa, että nämä reaktiot alueilla ovat olleet kyllä aika, äi, ää, aika vihaisia. On kysytty, että mitä sitten tapahtuu, jos meiltä otetaan rahaa pois? Mitä se oikein tarkoittaa? Tässä minä varoitan. Kohesiopolitiikka on äärimmäisen onnistusta politiikkaa. Se on näkyvintä ja konkreettisinta politiikkaa kansalaisten kannalta. Se luo luottamusta. Ja nyt jos me tällaisilla epämääräisillä ilmauksilla sanom, annamme ymmärtää, että rahaa on ja tehdään huonoa politiikkaa, ja, tai sitten, että sanotaan, että pari miljardia sitten vaan voidaan jyvittää uudella tavalla, niin ei se mitään luottamusta lisää, vaan pikemminkin luo epävarmuutta. Ja varsinkin kun ajattelen, että neuvosto tämän päivän budjettineuvot, tämän vuoden budjettineuvosteluissa olivat ei halunnut sellaisia maksumäärärahoja kuin, kun kun komissio ja parlamentti tarpeellisina piti. Ja minun tietojeni mukaisesti sellaiset projektit, jotka oli saatu päätökseen tälle vuodelle tarvittaisiin 15 miljardia, mutta vain viisi olisi käytössä, niin minä oikein, ihmet, minä oikein ihmettelen, miten sitten, miten ihmeessä voidaan antaa sellainen kuva, jäsen, että jäsenvaltiot olisivat valmiita antamaan lisää rahaa kohesiopolitiikkaan. Ja maksamaan nämä rahat. Minusta meidän täytyy kyllä olla hyvin, hyvin tarkkana, että todellakin ajamme oikeaa politiikkaa, että me tuemme niitä maita, joissa on korkea nuorisotyöttömyys, mutta haluan myös, että, että ei luoda lisää epävarmuutta näinä vaikeina aikoina näille ihmisille. Kiitos. Kiitos. Alderyhmän puolesta Manesku kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Propunerea Comisiei Europene. Kiitos puhemies. Euroopan komission esitys uudelleen kohdentamisesta nuorison työllisyyden tukemiseksi ja pk-yritysten tukemiseksi on tervetullut esitys, varsinkin kun talouskriisi on vielä pahentanut näitä ongelmia. Jotta saataisiin talouskasvua ja työpaikkoja, on erittäin tärkeää tukea pk-yrityksiä ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole juurikaan käyttäneet rakennerahastovaroja, joutuvat miettimään uudelleen tärkeysjärjestystä varojen käytössä. Mutta tiedätte varsin hyvin, että ei tämä ole ensimmäinen kriisin vastainen toimi, johon nyt ryhdytään. Minun maani hallitus, ehkä minun maani on kaikkein heikoimmin pärjännyt varojen käytössä, niin minun hallitukseni kokemukset osoittavat, että näitä varjoja ei aina ole käytetty myöskään oikeisiin tarkoitusperiin. Siksi käyttöaste riippuu paljon myös kansallisista hallituksista. Niiden on luotava puitteet, jotta voidaan soveltaa näitä toimenpiteitä asianmukaisesti ja saada aika hyviä tuloksia. Siksi minun mielestäni meidän täytyy antaa selkeitä vastauksia kaikkiin kysymyksiin, joita Regi-valiokunta on teille esittänyt. Tähän tarvitaan lisää selvitystä, esimerkiksi miten Euroopan komissio aikoo tukea kansallisia hallituksia, jotka ovat osoittaneet selvästi, että eivät kriisin vastaisia toimia ole toteuttaneet. Meidän täytyy saada myös nuo hallitukset käyttämään hyvin varoja pk-yritysten tukemiseksi ja työpaikkojen nuorisolle. Te korostitte myös kahdeksaa maata, joissa nuorisotyöttömyys on erityisen korkea. Herra komission jäsen Romaniassa tämä on todellinen ongelma Teidän täytyy ymmärtää myös tämä. Kansalaiset haluavat tietää, käytetäänkö nämä varat oikeaan tarkoitukseen myös meidän maassamme. Kiitos. Grazie per il... Kiitoksia vihreiden puolesta ja Schröter. Puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Olen tyytyväinen siihen, että neuvosto on tarttunut parlamentin ehdotuksiin ja ryhtynyt toimiin nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi. Barroson siteeraama nuorisotakuu on viittaus siihen omaloitteeseen lausuntoluonnoksen, jonka me olemme täällä laatineet. Mutta meidän täytyisi keskittyä juuri niihin nuoriin, jotka ovat heikoimmassa asemassa, ja siksi me tarvitsemme hajautettuja toimenpiteitä. Ne ovat tehokkaampia. Sosiaalirahaston varoja tulisi käyttää paikan päällä ja käyttää uudella tavalla, mikäli paikan päällä ollaan sitä mieltä, että näin tulisi toimia. Tällainen viesti Baroson suuntaan. Ryhmämme tukee myöskin neuvoston päätöstä, jonka mukaan tulisi soveltaa vihreää taloutta. Vihreiden Kaksi vuotta sitten täällä hyväksytty aloite on tämäkin taustalla. Tästäpä syystä me vaadimme, että meidän tulisi käyttää tätä uudelleen kohdentamista siellä, missä sitä todellakin kaivataan. Tästä on hyötyä erityisesti PK-yrityksille, sillä Silloin pk-yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti. Rahaa ei saa haaskata, vaan me tarvitsemme kestäviä projekteja, joista hyötyvät myöskin tulevat sukupolvet. Grazie per il gruppo. Kiitos Guerryhmän puolesta Omar G. Kaksi minuuttia. Madame la présidente, monsieur... Puhemies, hyvä komission jäsen, onko normaalia, että komissio päättää jäsenvaltioiden kanssa varojen uudelleen kohdentamisesta ja parlamentti joutuu vain toteamaan tosiasiat. Meille sanotaan, että 82 miljardia euroa ole vielä käytetty, eikä edes käytettäisi ennen vuotta 2013. Meiltä kysytään että, tai vaaditaan, että teidän sanana pitäisi luottaa. Haluaisin sanoa tämä vielä selvemmin, miten on mahdollista väittää niin varmasti, että 2012 näitä varoja ei käytettäisi ennen ohjelmakauden päättymistä. Minä tarkoitan vain, että yksikään alu, joka on ollut hyödyn saaja, ei muka kärsisi siitä, että nämä kohdennetaan uudelleen. Mutta uudelleen kohdentamisen syyt ovat muualla ehkä. Eikö kyse periaatteessa ole siitä, että halutaan lieventää niitä tuhoisia seurauksia, joita on tiukkuuspolitiikalla ollut kaikissa unionin maissa että voidaan lieventää kriisin vaikutuksia, olisi ollut järkevämpää mobilisoida uusia varoja. Mobilisoida uusia varoja, jotta voidaan harjoittaa todellista kasvupolitiikkaa työllisyyden hyväksi nuortenkin parissa. Minä ajattelisin tässä muun muassa rahoitustransaktioveroa, jota me olemme jo peräkuluttaneet pitkään, mutta ilman toteuttamista sekin edelleen on. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ensimmäisenä Zeller, kaksi minuuttia. Ja. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat on hämmästyttävää, että tuon tuostakin joudumme muistuttamaan siitä, mitä oikeastaan rakenne- ja kohesiopolitiikka tarkoittaa. Kohesio- ja rakennepolitiikka ovat keskeisiä politiikan sektoreita Euroopan unionissa, ja niiden pitäisi määritelmän mukaisesti edistää alueellista yhteenkuuluvuutta e, ja yhteisössä ja, tällä, ja tässä yhteydessä tukea kasvua ja työllisyyttä heikommilla alueilla. Välttämättömyys ja onnistuminen kohesio- ja rakennepolitiikassa ovat osoittaneet, osoittautuneet erityisesti kriisiaikana. Monilla paljon vaikeampaa on silloin, jos nämä varat eivät olisi käytettävissä. Ja tästä tällöin tällaisen rakennerahaston tuen täytäntöönpano täytäytyy operatiivisten ohjelmien tasolla, niin kuin on sanottu, ja siinä sitten kunkin alueen tukistrategia on määritelty. Euroopan unionin jäsenvaltiot ja alueet ovat kumppanuusyhteistyössä ja luovat tällä tavalla todellista eurooppalaista lisäarvoa. Kohesiopolitiikan ja rakennepolitiikan onnistuminen perustuu kuitenkin luotettavuuteen ohjelmissa ja käytettävissä olevien varojen luotettavuudessa. Siksi minua ihmetyttää kovasti, kun tuun tuostakin jäsenvaltioista ja myös komission puolelta, niin kuin olemme kuulleet, yritetään käyttää tällaista rakennevaroja ikään kuin säästöpossun, jota voidaan käyttää sitten kaikenlaisiin juttuihin. Ja tämähän kuitenkin häiritsee. Se ei ole oikeudenmukaista tämän politiikan tarkoituksen kannalta ja se myös asettaa toimijat alueilla epävarmuuden tilaan, e, jotka kuitenkin tekevät työtä strategia- ja sopimusten tasolle. Tietenkin nuorisotyöttömyyden työttömyyden alentaminen on tärkeä tavoite, mutta siihen voidaan päästä vain, jos kumppanuus, yhteistyö alueiden ja jäsenvaltioiden ja komissio välillä säilyy ja toimijat alueilla otetaan mukaan ja pysyvät mukana, koska, koska niillä on tietoa siitä, mitä niiden alueilla tarvitaan kohesio- rakennepolitiikka on yhdistävä kumppanuus, side eh, toiminnassa yksittäisten politiikkatasojen välillä Euroopan unionissa, koska siinä se solidaarinen Eurooppa toteutuu paikan päällä ja sitä ei saa sitten unohtaa tällaisten poliittisen pelin yhteydessä. Grazie per... Kiitos puolitoista minuuttia Irigoyen Perez. Kiitoksia puhemies, hyvä komission arvoisat kollegat. Tiedämme, että ilman nuoria ei ole tulevaisuutta. Tiedämme myös, että kun nuorisotyöttömyys on niin korkea, niin Eurooppa ei ole kestävällä pohjalla. Nyt on ensisijalla se, että saadaan aikaan ratkaisuja työmarkkinauudistuksiin, kuten minun maassani nyt on yritetty, mutta nuoret joutuvat vain epävarmempaan tilanteeseen, kun menettävät oikeuksiaan. Meillä on nuorisotyöttömyys, joka on lähes 26 prosenttia Euroopassa, meillä 49 prosenttia Espanjassa. Monet ovat koulutettuja, päteviä, lahjakkaita, mutta kun ei ole ratkaisua löytynyt, he eivät voi käyttää näitä lahjojaan. Nyt tarvitaan toimia, jotta voidaan saada palkattua nuoria myös pk-yrityksiin. Siksi etusijalle minä panisin sen, että korostetaan koulutusta myös työmarkkinoilla. Tarvitaan koulutusjärjestelmä, joka olisi oikeudenmukaisempi ja korostaisi laadukasta koulutusta. Ja meillä olisi myös tasaisempi koulutus yksityisen ja julkisen koulutuksen kesken. Tämä myös opiskelijoiden liikkuvuutta lisäisi. Miten komissio voisi jakaa näitä eri varoja komission tietyn määrän osalta myös Euroopalle, sosiaali- äh, Espanjalle. Entäpä nämä miljoonat, jotka vielä on käyttämättä varastossa, varsinkin Espanjan tapauksessa, mikä on prosenttiluku meillä? Ja mitä komissio aikoo ottaa mukaan paikallisen alueviranomaiset tai työmarkkinaosapuolet toimintasuunnitelmiin? Toivottavasti komission jäsen, että nyt toimitaan ripeästi ja tehokkaasti komission puolella tässä ei saa päivääkään menettää. Kiitos. Grazie. Kiitos. Teurer minuutti. Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvä rouva puhemies, hyvä komissaari, arvoisat kollegat. Liberaalit ilmoittivat, että käyttöasteet ovat aika alhaisella tasolla eri jäsenvaltioissa ja minä tekstin laatijana viittasin näihin ongelmiin. Nyt komission on ryhdyttävä tuumasta toimaan ja me tuemme komissiota tässä työssä Kreikassa, Romaniassa, Bulgaariassa, Italian eteläosissa on todellakin toimittava. On panostettava PK-yritysten suuntaan taisteltava nuorisotyöttömyyttä vastaan. Ne ovat hyviä ajatuksia, siihen meidän täytyy panostaa, mutta se edellyttää riittäviä kapasiteetteja. Kansalaisilla on sellainen vaikutelma, että kuten Kreikassa järjestelmät vaan eivät toimi, kuten reaalitalous, ja että hallitus päättää toimista, joita ei kuitenkaan toteuteta. Mutta hyvät kollegat, ratkaisevana on se, että me todellakin pistämme pökköä pesään, jotta jotain tuloksiakin syntyy, eli että reaalitalous pääsee kehittymään ja kilpailukyky paranee. Eli meidän täytyy tarttua todellakin itse ongelmaan. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Miranda. Minuutti. Señor komissario. Komission jäsen. Euroopalla on parhaiten koulutettu nuoriso näinä päivinä pätevintä mutta tämä on se sukupolvi, joka on vähiten työssä ja kaikki huonommissa töissä. Jotain on mennyt pieleen julkisella puolella. Näinä aikoina, kun me keskustelemme kohesiopolitiikan uudistamisesta tai ja työttömyydestä, varsinkin nuorisotyöttömyydestä, ehkä voitaisiin käyttää tätä indikaattorina myös uudessa kohesiopolitiikassa tarvitaan myös työllisyyttä kiireellisesti, varsinkin maissa, jossa puolet nuorista, alle 25-vuotiaista, joutuvat olemaan työttöminä. Tarvitaan laadukkaita työsopimuksia, vakaita sellaisia, kunnon palkan kanssa, kuten jotkut ovat esittäneetkin, eikä niin kuin Espanjassa ruvetaan työmarkkinoita epäsosiaalisella tavalla uudistamaan. Meillä on hyvin koulutettua nuorisoa, mutta ei hyvissä työpaikoissa, vaan huonoissa tai työttöminen tai joutuvat jättämään maansa. Kriisi ei saa olla se veruke, että tehdään työmarkkinauudistuksia, jotka johtavat vain tiukempaan tilanteeseen, mitä pk sitten tulee, niin moni on joutunut sulkemaan ovensa tämän kriisin vuoksi. Grazie. La paro- Kiitos. Edustaja Ernst, minuutti. Eh, Hyvät sitten herrat, olin kyllä aika hämmästynyt sen jälkeen, kun herra Barroso ja, ja hänen neuvostokollegansa niin vuositolkulla ovat äh, ajaneet säästöpolitiikkaa, työttömyys, työttömyys on kärsinyt tästä kriisistä, niin sitten yhtäkkiä oivalletaan, nähdään nämä työttömät, vaikka tämä on tietenkin tärkeä asia, mutta, mutta se kuulostaa aika hämmä, ihmiseltä, ihmeelliseltä, että että sitten yhtäkkiä puhutaan lisävaroista. Kysyn yksinkertaisesti, mikä, mikä, kas, mikä kuk, mistä kukkarista, kukkarista te herra tämä 22 miljardia otatte? Tiedämme, että vuoteen 2013 on jo oikeastaan suunniteltu. Hyvät naiset ja herrat, meidän ei pitäisi eh, kikkailla, en pitäisi puhua niin kuin itään, kuin kaikki saisivat samat varat, tai ainakin riittävästi varoja, koska missä Irlannin kohdalla konkreettinen kysymys, että siellähän rahat on käytetty jo. Mink, mink, minkäs vinkin te annatte sitten Irlannin hallitukselle nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi? Hyvät sitten herrat, me tarvitsemme tietenkin pökköä pesää tässä työllisyyspolitiikassa nuorisotyöttömyyden kohdalla varsinkin, mutta me tarvitsemme siihen todellista rahaa. Ja meidän täytyy siis vastata huutoon. Me tarvitsemme myös muita osioita. Esimerkiksi järke, järkevää irtisanomissuojaa, myös äh, ihmisarvoista työtä, ja vielä lopuksi sanoisin, mitä me emme tarvitse. Me emme tarvitse seuraavalla tukijaksolla makrotalouden ehdollisuutta. Meidän pitää aloittaa jo nyt tässä sen selvittää, mitä se tarkoittaa. Grazie. Kiitoksia edustaja Lukaczewska. Kaksi minuuttia e, Dziękuję bardzo pani przewodnicząca! sytuacja ekonomiczna oraz wysoka stopa Kiitoksia. Taloudellinen tilanne ja nuorisotyöttömyys kaipaavat vasta toimia. Tästäpä syystä olenkin tyytyväinen, että komissio ja Barroso ovat kiinnittäneet huomionsa tähän ongelmaan ja haluavat uudelleen kohdentaa rakennerahaston varoja mutta herääkin kysymys, että voimmeko näin toimia tehokkaasti, sutjakkaasti ja mitä tulee tähän 82 miljardiin, niin ovatko nämä summat todellakin käytettävissä? Keskeisin kysymys on se, että ovatko jäsenvaltiot valmiita tällaiseen uudelleen kohdentamiseen, sillä tätä nykyään noin yli 20 prosenttia Euroopan nuorista ovat työttöminä noin keskimäärin, joten on erittäin tärkeää, että me käytettäisiin näitä käyttämättömiä rahoja, vaan käytettäisiin niitä tehokkaasti. Siitä se olisi tärkeää. Siitä olisi hyötyä. Meidän täytyy panostaa juuri korkeatasoiseen koulutukseen. Ja PK-yrityksethän hän niiden pitäisi olla juuri työpaikkoja luomassa, mutta me tiedämme, että vain kolmen prosenttia näistä yrityksistä toimivat edellä kivijänä, mutta he eivät halua ryhtyä tällaan, tämän tyyppisen uudelleen kohdentamiseen, koska säännöt ovat hyvin monimutkikaat ja epäselvät ja tämä prosessi kestää hyvän, hyvin pitkään. PK-yritysten tuotantomahdollisuuksien parentaminen ovat, on keskeisellä siellä silloin, kun kasvua yrittää saada aikaiseksi. Me tiedämme, että Euroopasta löytyy tuhansia kansalaisia, jotka odottavat uusia mahdollisuuksia. Ja nyt kysyisinkin teiltä, arvoisa komissaari, miten aiotte toteuttaa tämän tuen PK-yrityksille ja miten aiotte taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan? Sillä me tiedämme, että luvut osoittavat jotain aivan muuta. Kiitoksia. Skog. Ulf Skog, puolitoista minuuttia. Fru talman. Puhemies, kaikkein vakavimpia seurauksia kriisistä on korkea nuorisotyöttömyys, jonka nyt olemme kokeneet Jopa 50 prosenttia, kuten täällä on kuultu, on nuorisotyöttömänä eri jäsenvaltioissa. Jo ennen 2009 vaaleja Varoso lupasi, että nuorisotyöttömyyden torjunta olisi ehdottomasti ensisijalla hänen ja hänen komissionsa työssä. Tähän mennessä ei paljon mitään häppöistä nähty. Odotukset ovat valtavan korkeat, valtavia tarpeita tehdä jotain. Ja kuitenkin viis veisataan nuoresta sukupolvesta, jonka pitäisi jatkossa johtaa Eurooppaa. Yhtäkkiä löytyykin miljo, milja, sata miljardia. Olisipa hieno asia, jos niitä voitaisiin käyttääkin. Kovin myöhään, mutta sinällään ihan asia paikallaan olisi. Nyt vain on kysyttävä, miksi nämä on otettava nimenomaan rakennarahastoista? Onko niin, että kohesiopolitiikko on huonoimmalla sijalla myös ajatellen karjääriä? On ilmeisesti muita osia budjetista, josta kyllä voitaisiin ottaa ilman, että siinä jouduttaisiin rakennerahastojen toimintaa häiritsemään. Ja kuinka kauan mahdollisesti menee ennen kuin tämä saadaan paikalleen? Nyt on jo epätoivoa nuorten parissa Euroopassa, sen on toimittava nopeasti. Grazie. La parola all'onore. Kiitoksia edustaja minuutti. On olemassa ristiriita, koska me puhumme sosiaalisesta kohesiosta, mutta samaan aikaan ajetaan sellaista politiikkaa komission vastuulla, joka johtaa työttömyyden kasvuun, on johtanut siihen, ja PK-yritysten aseman heikkeneminen. Me tiedämme, mitä nuo työttömyys on merkinnyt, äh, esimerkiksi Kreikassa nuorisotyöttömyys 48 prosenttia. Kaiken kaikkiaan meillä on miljoonia työttömiä omassa maassamme. Näissä uusissa neuvotteluissa nuoret alle 25-vuotiaat pakotetaan työskentelemään 23 äh, prosenttia heikommalla palkalla ja niin ne täytyy pärjätä 400 äh, 50 euron palkalla, vaikka työskentelet kahdeksan tuntia päivässä ja sillä pitäisi pärjätä koko kuukauden. Näin ollen monet tulevat poistumaan maasta. Onko meillä politiikka, joka on sosiaalista kohesiopolitiikkaa? Onko tämä, liittyykö tämä niihin toimiin, joka, jota nyt on esitetty uudessa Kreikka-muistiossa? Onko joitakin varoja, joita ei ole vielä käytetty? ja voisitteko te, voitaisiko niitä käyttää siihen, että luotaisiin työpaikkoja EU- Kreikassa ja, ja tuettaisiin pk-yrityksiä? Pyytäisinkin, että katsomme sitä politiikkaa, joka, jolla voidaan vähentää kriisiä. Ja tämähän taas liittyy muihin pol- politiikkasektoreihin, nimittäin talo, erityisesti vihreään talouteen ja myös sosiaalisen kohesion politiikkaan. Kiitos edustaja Matias. Minuutti. Obrigada, presidente. A comissão e os governos... Kiitos, puhemies. Komission jäsen. Hallitukset haluavat nyt uudelleen kohdentaa rakennerahaston varoja. Totesivat, että viime vuonna komissio päätti myös silloin, että keskeytettäisiin rakennevarojen antaminen maille, jotka eivät noudattaneet tavoitteita niin, että budjettivajetta olisi saanut leikattua. Miten voidaan ymmärtää tällaista käyttäytymistä? Siis onko tämä uhka todellinen vai rangaistaanko sitten siitä, että uhka toteutuu? Tämä kysymyksenä teille. Jos tässä rakennerahastovaroja ei myönnetäkään siitä syystä, että budjettivajetta ei ole saatu kurottua umpeen. Pitääkö se paikkansa Portugalin, Irlannin, Kreikan äh, kohdalla ilmeisesti edelleen? Voitaisiin siis käyttää varoja, jos heillä kerran oikeus, jos kerran luovuttu tästä uhkaasta. Voisitteko vastata suoraan tähän kysymykseen? Emme enää halua kuunnella näitä uhkauksia. Grazie. Kiitos. Edustaja Teixeira, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komissaari. Eurostatin mukaan 23 työtöntä löytyy, 23 miljoonaa nuorta työttömänä ja se on 8 miljoonaa enemmän kuin vielä jokunen vuosi sitten. Euroopan unionissa nuorisotyöttömyysaste on 24 astetta, Yhdysvalloissa reilut 10 Japanissa yhdeksän luokkaa. Nyt me tarvitsemme uusia kasvumahdollisuuksia ja se edellyttää hyvinvointia ja työpaikkoja. Ja kun katsotaan komission ehdotusta, niin Portugali saisi noin kolme miljardia rakennerahastoista, eli 14 prosenttia siitä, mitä ennen alun alkaen oli luvattu, joten nyt kyse on siitä, että velkaantumista jarrutetaan, mutta tietenkin työpaikkojakin pitää luoda. Tutkimusta pitäisi edistää. Työmarkkinoiden kannalta on tärkeää, että olemassa olevia mahdollisuuksia käytetään hyväksi. Eli että myöskin yrityksiä patisteltaisiin palkkaamaan nuoria. Näin saataisiin työmarkkinoille uutta dynamiikkaa. Nyt kysyisinkin teiltä, että minkälaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä kansallisella tasolla? Jos Portugalin kaltaiset jäsenvaltiot säästökauden aikana joutuisivat tekemään jotain, niin miten se on mahdollista näinä tiukkona aikoina? jään minuutti. Monsieur le commissaire. Komission jäsen. Aloitteella on hyvät tarkoitusperänsä. Koulutuksen täytyy olla ensisijalla niin, että nuorisomme olisi työllistettävissä. Se on investointi tulevaisuuteen. Näin voidaan saada aikaan kestävää ja dynaamista kehitystä mutta olen kuitenkin epäilevällä kannalla. Ajatella, miten johdonmukaista eurooppalainen toiminta on ollut kaiken kaikkiaan. Jos me emme pysty luomaan kasvulle edellytyksiä, jos vain olemme pakkomieltoimaisesti kiinni tiukkuudesta ja budjettikurista, niin ei saada pk-yrityksille kasvua eikä nuorisolle työpaikkoja. Ja työt valuvat hukkaan. Koulutus täytyy olla ensisijalla nuorison kohdalla – Miten voitte perustella sitä, että lähes 50 prosenttia joitakin äärialueiden nuorison koulutustarkoittujen varoja leikataan? Te olitte kuitenkin sitoutuneita takaamaan sen, että tätä puolta ei rangaistaisi. Missä on johdonmukaisuus, oikeudenmukaisuus? Ei näitä päätöksiä voi hyväksyä ja me vastustamme niitä. Grazie, la parola all'onore. Kiitoksia edustaja Kadek, puolitoista minuuttia. Merci, madame. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin totesin teille, että olemme siis Strasburgissa nyt, näin sanon aina joka kerta. No niin, puheenjohtaja Baroson viestillä oli sellainen sisältö, että meillä on tärkeä välinerakenne rahastoissa näinä vaikoina aikoina, kun julkista varaa ei ole käytettävissä paljon, sitä on hyvä korostaa. Siis 80 miljardia euroa käyttämättä ja nyt se voitaisiin kohdata pk-yrityksiin tai nuorisotyöttöiden torjuntaa. Kysyn, kuten vankin, mistä tämä on peräisin? Vaikuttaa siltä puheenjohtaja Barroso puhuu ei-ohjelmoiduista summista, mutta jotka on jaettu eri maiden kesken eri ohjelmiin. En ymmärrä, miten näitä voidaan uudelleen kohdentaa. Siinä voidaan panna kokonaan uusiksi ohjelmointi. Sitä paitsi muistettakoon, että rakennerahastot jo tukevat paljon pk-yrityksiä ja nuoria. Sen on oltava ensisijalla myös seuraavalla ohjelmakaudella. Ja muistuttaisin vielä kollegallinne, että Sarkozy on päättänyt toteuttaa transaktioveron Ranskassa jos ei hän nyt sitten sattumalta ole pannut merkille sitä. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia, Basescu. Puolitoista minuuttia. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Europa nu va depăși... Kiitoksia. Me emme pääse eteenpäin, ellei pysty tukemaan nuoriamme löytämään työpaikkoja, ellei pysty luomaan yrityksiä. Me tarvitsemme nuorta työvoimaa niin, että pääsimme eteenpäin vanhenevassa Euroopassa. Jos ajatellaan viimeaikaisia tietoja Romanian työllisyydestä, niin alle 30-vuotiaita on yli 100 000 työttömänä. Nimenomaan ensimmäisen työpaikan kohdalla törmätään suurimpiin vaikeuksiin – me käytämme toista miljardia tähän tarkoitukseen ja siksi tarvitaan kaikille nuori, nuorille ja varsinkin nuorille yrittäjille kaikenlaista tukea. Komission pitäisi täsmentää tarkemmin, miten näitä summia aiotaan käyttää näissä maissa, joissa käyttöaste on ollut alhainen. Siksi olen sitä mieltä, että noissa valtioissa nimenomaan pitäisi tarjota tukea, jotta ne voisivat käyttöasettaan nostaa emme voi leikata yhteisrahoitusastetta, se ei ole mikään vastaus. Haluan, että komissio esittäisi toimintasuunnitelma 20 miljardin euron osalta sosiaalirahastosta oppisopimuskoulutuksessa. On tärkeää selkeyttää menetelmää niin, että voidaan taata paremmin rahoitus Euroopan varoista. Kiitos. Seuraavaksi Kelly, puolitoista minuuttia. Äh, Kiitoksia. Tämä on todellakin suuri haaste, eli nuorille työpaikkojen luominen kaikkialla Euroopassa. Lisäksi meidän täytyy saada aikaiseksi taloudellista kasvua. Se olisi hyvä asia. Mutta rakennerahastoista varojen siirtäminen tähän uuteen järjestelmään on yksi mahdollisuus, mutta mitä tulee Irlantiin, me olemme käyttäneet jo rakennerahastovaraat hyväksi. Nyt herää kysymys, että miten se voisi hyötyä tästä uudesta järjestelmästä. 82 miljardia on melkoinen määrä rahaa. 3 miljardia per jäsenvaltio ja sillä voitaisiin vaikuttaa tilanteeseen todellakin, mutta me kaipaamme joustavuutta. Sillä jos meillä ei ole joustavuutta, niin silloin varat menevät osittain hukkaan, joten yksityisellä sektorilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua näihin koulutus toimenpiteisiin. Koulutusta pitäisi myöskin ohjata kokemusperäisesti ja ajankohtaisesti Ja lopuksi, mitä tulee viestintään, erityisesti paikallisviranomaisen ja nuorison suuntaan, pitäisi viestin, viestittää, että nyt heille on tarjolla uusia mahdollisuuksia. Mikäli tähän kykenemme, niin silloin ehkäpä jotain hyvää saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Latvia, puolitoista minuuttia. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan neuvoston päätelmät ja työ, jota nyt tehdään komissiossa ja parlamentissa talousarvion parissa, olkoon suuntana myös ensi vuoden talousarviossa. Me olemme osoittaneet, miten samaa mieltä toimielinten kesken olemme painopisteistä meidän politiikassamme. Olemme korostaneet, että meidän täytyy edistää kasvua, myös torjumalla työttömyyttä, varsinkin nuorisotyöttömyyttä. Siksi olen kiitollinen ilmoituksesta käyttö 82 miljardia euroa tältä ohjelmakaudelta pk-yritysten hyväksi. Ne ovat kuitenkin meidän taloutemme selkärankaa. Kuten komission tilastotkin ovat osoittaneet, pk-yritysten osuus työpaikoista 85 prosenttia 2010. Siksi on tarpeen toimia yhteisesti käyttäen synergiayhteistyötä sekä kansallista rahaa että unionin rahaa ja käyttää kaikkia voimavaroja jäsenvaltioiden hyväksi meidän tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinkin näitä niitä toimenpiteitä, joita ohjelmissa on, määrätty ja joilla voidaan suoraan puuttua ongelmiin nuorison hyväksi. Siksi haluaisin tarkempia tietoja komissiolta toimista, ohjelmista, varoista, joita on pk-yrityksen hyväksi olemassa tai innovaation hyväksi. Niitä täytyy vain vahvistaa, että voidaan nuorisotyttömyyttä leikata. Grazie. Kiitos. Niculescu, puolitoista minuuttia. Vă mulțumesc, domnul președinte. Propunerea... Kiitoksia, puhemies. Komission esitys on hyvin avokätinen ja olen aivan varaa, että varma, että aikomukset ovat hyvät, mutta ei todellakaan ole kyse varoista, jotka jotka on estetty, vaan kyse on varoista, jotka on alun perin tarkoitettu myös pk-yrityksille tai infrastruktuuriin tai nuorison auttamiseksi. Tästä uudelleen täytyy olla todellakin hyötyä niille maille, jotka haluavat näihin aloihin panna enemmän varoja. Kunkin valtion on pystyttävä itse tekemään kuitenkin valintansa. Se, että jäsenvaltojen kesken voitaisiin uudelleen kohdata varat, on erittäin vaarallinen ajatus. Tarvitaan enemmän joustoa siinä, kun sisäisesti painopistealueita mietitään. Euroopan varojen ongelmana on se, että meillä ei ole riittävästi kansallista yhteisrahoitusta olemassa. Grazie. Kiitos. Higgins, kaksi minuuttia. Madam President. puhemies. Haluan myös kiittää kollega Hypneriä, että hän on ottanut tämän akuutin kysymyksen esille. Tämä kriisi on, on todella vaikuttanut tuhansista nuorisotyöllisyyteen. Tilastot ovat pelottavia. Nuorisotyöttömyys on ö, Saksassa, Alankomaissa ja Itävallassa 10 prosentin tietämällä muualla paljon korkeampi. Baltian maissa, Irlannissa, Kreikassa nuorten työttömyys on 30 prosentista ylöspäin ja Espanjassa yli 40 prosenttia. Tämä on sellaista aivovuotoa, jota, johon meillä ei ole varaa. Me tarvitsemme nuoria, me tarvitsemme työvoimaa, joka pystyy vastaamaan tämän ajan haasteisiin. Ja tässä meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia nuorille. He ovat nuoria, he ovat älykkäitä, he ovat koulutettuja, mutta jos me haluamme pitää heidät täällä ja katson omaa maatani, jossa meillä on talouskriisi päällä, josta me olemme pääsemässä pois, mutta kuitenkin enemmistö nuorista ovat lähtemässä tutkintoineen muualle, ovat menneet Australiaan ja Kanadaan ja monissa tapauksissa eivät tule takaisin. Ja meidän täytyy, sama koskee pk sektori totta kai se on iso tekijä minun ne, se tuo 60 prosenttia työpaikoista, mutta olen samaa mieltä Jean Kellin kanssa, jos me otamme käyttöön tällaisia järjestelmiä, niiden täytyy olla joustavia, koska muuten nämä yritykset kuristuvat byrokratian byrokratian nauhoihin. me tarvitsemme joustavuutta. Joustavuuden puute ja byrokratia on suuri este. Grazie. Kiitos edustaja Kratsa. Kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komissaari, arvoisat kollegat. Tämä aihe on erittäin tärkeä, sillä sehän liittyy unionin tärkeimpään voimavaraan, eli nuorisoon. Ja nuoriso, jos kuka kohtaa näitä suuria ongelmia, myöskin Kreikassa, mutta myöskin pohjoisissa maissa, sielläkin nuoriso joutuu liikkumaan unionin sisämarkkinoiden sisäpuolelle tai jopa sen ulkopuolelle. Nyt me tarvitsemme vahvempia pk-yrityksiä. Me tiedämme, että heidän kauttaan voidaan hyödyntää nuorison mm, omaavaa tietotaitoa, mutta me tarvitsemme myöskin rakennerahaston varoja. Se luo sen pohjan Euroopan työlle. 82 miljardia euroa olisi nyt kohdennettava uudestaan. Siis toimintaohjelmienko sisällä tämä tapahtuisi vai miten? Useinhan tilanne on sellainen, että varoja on kyllä käytettävissä, mutta varojen käyttöjärjestelmät ovat puutteelliset Lisäksi haluaisin kysyä vielä, että voidaanko varoja käyttää joustavasti hyväksi? Mehän tiedämme, että tietyillä alueilla on olemassa suuria rakenteellisia ongelmia ja he kaipaavat välittömiä ratkaisuja. Toisilla alueilla taas katastrofit ovat aiheuttaneet ongelmia. Omassa maassani Kreikassa ongelmia on syntynyt myöskin luonnonmullistusten kautta, joten nyt kysyisin, että onko meillä riittävästi joustavuutta varojen käytön käytössä. Kiitoksia. Kymmenen pyyntöä keskustelua puhuu ja luettelo. Annan puheenvuoron kaikille, mutta kunnioittakaa puheaikaa. Nikolasik ensimmäisenä. Grazie, signora presidenta. Vážené kolegyne, kollegoja, návrh predsedu komisie... Kiitos puhemies. <clears throat> Hyvät kollegat. Tämä e. herra Baroson ehdotus, että että käytettäisiin, suunnattaisiin rahaa ja uusiin kohteisiin, eli voitaisiin käyttää pk-yrityksiin niitä. Kaikki tämä johtaa epävarmuuden ja kysymysten tilaan jäsenmaissa samalla, kun nähdään asian välttämättömyys. Totta kai pitää paikkaansa, että nykytilanne ja ja varojen käyttöaste on vähän sen sorttinen, että esimerkiksi 2007-2013 vain kolmasosa on tämä käyttöaste, mutta tämä tahtihan muuttuu ja ainakin kolmasosa varoista, siis kolmasosa käytettävissä olevista varoista tarkoittaa sitä, että investoinnit vaikeina aikoina jäsenmaissa merkitsee välillä välitöntä rahan käyttöä. Kiitos. Edustaja Lukaczewska. Słychać? panie komisarzu! zabieram jeszcze raz głos bo szczerze mówiąc strasznie denerwuje mnie. rouva puhemies käytän toistamiseen puheenvuoroa. miljoonia euroja käytetään koulutukseen joka on kuitenkin tehotonta. useimmat varat käytetään koulutus koulutusta tarjoavien yritysten tarjoamin koulutustoimenpiteisiin tilastollisesti ja paperilla tämä näyttää hyvältä. Ja nuorille tarjotaan jopa rahallisia virikeitä koulutukseen osallistumiseen, mutta tällä koulutuksella ei ole mitään käytännön merkitystä. Se on vain sen silmän lumetta ilman, että nuorisolle tarjotaan jotain lisäarvoa. Joten nyt kysyisin teiltä, arvoisa komissaari, että onko tehty tutkimuksia sen suhteen, kuinka kalliiksi tulee se, että saadaan yksi työtön takaisin työmarkkinoille koulutuksen kautta. Ja millä tavalla näitä varoja voitaisiin linkittää juuri tähän uusien työpaikkojen luomiseen? Kiitoksia. Edustaja Veres. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Ei nyt pidä unohtaa kuitenkaan, että ehdotus on vastapainona sille, että on hyväksytty niin kutsuttu kuutainen sääntö, uusi sopimus, että vain yhden määräyksen kasvun ja työllisyyden hyväksi. Toisaalta meillä on tämä sopimus, sitten toisaalta julkilausuma, jota te tänään joudutte toteuttamaan. Jos sait sitä hyviä ajatuksia nuorisotyöllisyyden kohentamiseksi, niin katsokaapa parlamentin tekemää työtä. Me nimittäin todellakin olemme laatineet mietinnän nuorisotyöllisyydestä. Sieltä löytyy varmasti hyviä ajatuksia. Sitten rakennerahastojen käytöstä puheen ollen aika lailla siellä on ristiriitoja kollegiossa. Yhtäältä pitäisi korvata jotenkin kultainen sääntö ja sitten uudelleen miettiä näiden varojen käyttöä ja sitten sanktioida jäsenvaltioita. Kyllä joskus nyt valinta tehdään, minne mennään. Miten Euroopan halutaan toimivaan, miten se toimii kahdella jalalla. Ja entäpä sitten rahoitusnäkymät. Varos on käynnistämä liike, esittää paljon kysymyksiä. Eikö talousarviossamme pitäisi olla voimavaroja, jotka voidaan mobilisoida – aina suhdanteiden mukaan, että voidaan suhdanteita vastaan toimia. Entäpä teidän ehdotuksenne rakennerahastojen uudeksi järjestelyksi ottaa huomioon nykyisen kriisitilanteen? Grazie, Kiitoksia. Ciao. Grazie. Consiglio europeo. Kiitos. Eurooppa-neuvosto sitoutui tarjoamaan maaliskuussa suuntaviivoja työllisyyden hoitamiseksi jäsenvaltiossa ennen kaikkea korostetaan kilpailukyvyn parantamista. On erittäin tärkeää, että me eurooppalaisen varoja kohdamme paremmin kohti kasvua, parempaa työllisyyttä kohti. Mutta se täytyy tehdä niissä rajoissa, jotka vastaavat kutakin jäsenvaltiota. Jäsenvaltioiden täytyy määrätä varoja, jotta voidaan virettää työllisyyttä, varsinkin nuorten parissa. Ja meidän täytyy myös taloutta virettää ylipäätään, erityisesti PK-yrityksissä. Ennen kaikkea täytyy tukea sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat vakauttamassa talousarviotaan. Siellä talouskriisi on aiheuttanut myös sosiaalisen kriisin. On nuoria, jotka eivät saa minkäänlaista työttömyystukea tai muutakaan sosiaalitukea. Olemme sitä mieltä, että täytyy indikaattoriksi ottaa työllisyysaste eikä työttömyys. Grazie. Kiitos, edustaja Ferreira. Signore Presidente, signor Commissario. Kiitoksia, puhemies komissaari, silloin kun tästä varojen uudelleen suuntaamisesta rakennerahastosta ilmoitettiin, se ei ollut riittävästi selvyyttä. Tämä ilmoitus ö, istuisi tilanteeseen, jossa yritettiin oikeastaan lieventää edellisen Euroopan neuvoston katastrofisia, päätösten katastrofaalisia seurauksia. Puhuttiin samaan, samassa kokouksessa nuorisotyöttömyys, kun puhuttiin säästöpolitiikasta ja institutionalisoimisesta ja uusliberalistisesta suunnasta ja hyökkäyksistä työntekijöiden oikeuksia kohtaan ja puhuttiin irtisanomisten helpottamisesta. Tämä on enempää kuin äh, retoriikkaa, tämä on tekopyhyyttä. Euroopan komission puheenjohtaja ilmoittaa, että 22 miljardia euroa olisi käytettävissä näihin, näihin uudelleen suuntaamistoimiin. No, 34 äh, miljardia euroa on se, mitä Portugalin kanssa on maksanut korkoina äh, Euroopan IMFlle ja enemmän kuin rahojen uudelleen suuntaaminen. Tämä on Tämä on huomattavaa, rakenne, me tarvitsemme rakennerahastojen varojen lisäämistä, jotta saataisiin aikaan kunnollista solidaarisuutta, eikä pelkästään tällaisia propagandistisia vetoja, jotta tämä kestämätön prosessi saadaan päättymään. Edustaja Paska seuraavaksi. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komissaari. Nuoriso kaipaa työtä, sitten vasta tarvitaan politiikkaa ja olen tyytyväinen siihen, mitä komissio on todennut, mutta me tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa nuorisotyöttömyysaste on kasvanut kasvamistaan. Ehdotuksen mukaan Nuorisotyöttömyyden torjunta ja pk-yritysten tukeminen uusin välinein on oikeaan suuntaan menevä aloite. Joissakin jäsenvaltioissa nuorisotyöttömyysaste on 30 prosentin luokkaa, kahdessa jopa 50 prosentin luokkaa. Ja jos nuoret eivät saa työn kokemusta koulunsa päättämisen jälkeen, niin jossain vaiheessa he luopuvat työnhakuprosessista ja silloin he saavat vain kansallisia korvauksia. Tästäpä syystä minun mielestäni onkin hyvä, että tämän komission ehdottamaan toimintaan pyritään juuri nuorison tukemiseksi ja että etsitään joustavia rahoitusmahdollisuuksia. Kiitoksia. Grazie. Kiitos, edustaja Matula. Propunerea președintelui. Kiitos, rouva puhemies. Barroson esitys auttaa meitä pääsemään nykyisestä umpikujasta talouskriisissä hyväksyä toimenpiteitä, jotta voitaisiin vahvistaa pk-yrityksiä ja leikata nuorisotyöttömyyttä. Mutta käyttämättömien varojen uudelleen kohdentamisessa täytyy ottaa huomioon myös perussopimukset – meidän täytyy kunnioittaa myös alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltaa. Totta kai taustalla on se ajatus, että jäsenvaltio saattaa menettää uudelle myötä sille osoitetut rakennevaraat. Jos rahoitusvälineitä ruvetaan uudelleen kohdentamaan, sillä saattaa olla tietenkin konkreettisia välittömiä vaikutuksia, mutta me tarvitsemme kuitenkin vielä enemmän täsmennyksiä tämän esityksen soveltamisesta ja siinä, miten tässä tärkeimpiä tavoitteita noudatetaan kohesiopolitiikassa. Jos 22 miljardia euroa kohdennetaan uudelleen, siinä täytyy saa käyttää enemmän joustoa, niin että tarjolla olisi paremmin rahoitusta ja toisaalta edun saajien pitäisi selvitä helpommin hallinnosta. Kiitoksia edustaja Alvers. Sr. Presidente, A proposta feita pelo presidente... Kiitos puhemies. Komissaari, tämä ehdotus rakennevarojen käytettävässä olevien ra, ra, ra, rahastovarojen kohdentamisesta uudelleen nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi ja pk-yrityksen tukemiseksi. Se on tervetullut ajatus, varsinkin kun ajatellaan, että talous on taantumatilanteessa äh, monissa äh, jäsenmaissa, kuten esimerkiksi Portugalissa. Vaikeuksia on saada rahoitusta talouteen, erityisesti pk-yrityksissä. Ei saada rahoituksia pankeilta, ei saada rahoitusta pankeilta ja rakennerahastojen tar- rakennerahaston tarve on suuri, mutta tässä taantumatilanteessa pk-yritysten tukimahdollisuudet ovat aika rajalliset. Nuorisomme on paremmin valmistautunut kuin koskaan aikaisemmin. Ja he täytyy saada mukaan työmarkkinoille. He voivat myötävaikuttaa kasvun aikaansaamiseen. Ja käytännössä haluaisin tietää, millä tavalla nämä rahat aiotaan jakaa ja miten alueemme voivat käyttää näitä varoja. Kiitos. Edustaja Regner. Dankeschön. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvää iltaa, arvoisa komissaari. Säästötoimenpiteet aiheuttavat su- synnyttävät suuria varjoja, mutta nyt kun ehdotetaan juuri tällaisia tukitoimenpiteitä pk-yrityksille ja nuorille, niin se on eräänlainen valotunnelin päässä. Ja Itävaltan edustajathan edus, esittivät tällaista aloitetta neuvoston kokouksessa. Meillä nuorisotyöttömyysaste on onneksi hyvin pieni. Siellä työ ja koulutus on pystytty yhdistämään, mutta lisäksi poliittisella rintamalla on sitouduttu siihen, että nuoren, nuorten pitäisi pystyä luottamaan siihen, että koulutusta ja työpaikkoja on tarjolla. Minun mielestäni on hyvä, että Euroopan unioni sitoutuu tällaiseen koulutus- ja työpaikkatakkuuseen edelleen. On erittäin tärkeää, että vuoteen 2013 mennessä sosiaalirahaston varoista ohjattaisiin ainakin 2 miljardia juuri tällaiseen nuorisotyöttömyyden vastaiseen taisteluun ja työpaikkojen luomiseen. Mutta arvoisa komissaari, teidän pitää olla erittäin tarkkana, ettei varoja vain siirrellä budjettikohdista toisiin. Kiitoksia. Viimeisenä edustaja Vrendelgast. Thank you. Um, any statement... Kiitoksia. Mitä viime viikossa päätelmissä todettiin, niin Parroso ainakin esitti mm, toimintajoukkoja ja paikallista toimintaa. Kahdeksan, kahdeksassa huonommassa valtiossa, kuten Irlannissa, kokeilu pohjalta käytettäisiin olemassa olevaa rahoitusta ja sosiaali- ja rakennerahastosta voitaisiin kohdentaa uudelleen näitä varoja nuorisotyöttöiden helpottamiseksi, mutta emme voi rakennerahastohankkeita ruveta leikkelemään nyt uusien ohjelmien käynnistämiseksi. Me tarvitsemme lisärahoitusta, jotta voidaan puuttua ongelmaan. Ehdottomasti tarvitaan lisätoimenpiteitä täsmennetysti niin, että saadaan hallinnossa kasvua edistävää rakennetta ja näin helpotaan nuorisotyöttömyystä niin, että seuraava sukupolvi ei joudu kärsimään tästä kriisistä enää niin, että nuorilla on koulutusta, ammattikoulutusta ja työllisyyttä. Grazie. Kiitos. Keskustelu päättyy. Komission jäsen vielä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Keskustelu on osoittanut, että tässä parlamentissa – on erinomaista tietoisuus, tietoisuutta rakennerahastojen toimintatavasta ja vaikutuksesta. Ja tämä on tietenkin meikäläiselle äh, miele- miellyttävä havainto. Toisaalta keskustelu on myös osoittanut, että, e, että rakennerahastot ovat hyvin kattava ja vaikuttava väline, ehkäpä laajin ja kattavin Euroopan näyttämöllä – Euroopan asioiden ja tavoitteiden saamiseksi täytäntöön pannuksi. Siksi puheenjohtaja Baroson aloite on tällainen tarmokas äh, herätys, joka tässä äh, arassa tilanteessa, aivan erityisesti nuorisotyöttömyyden osalta, on ollut välttämätön herätys. Totta kai hänenkin, hänellekin on täysin selvää, kuten muillekin, että mitä pelisääntöjä kuuluu rakennerahastoihin, mutta tässä on kysymys myös siitä, että osoitetaan, että, että tällä hetkellä on olemassa tällainen 80-82 miljardin euron määrä, joka ei, jota ei ole vielä suoraan äh, kohdennettu projekteihin. Siksi onkin perusteltua esittää kysymys, esittää kysymys siis on paikallaan äh, selvittää, onko mahdollista äh, selvittää, josko tämä vielä kohdentamaton rahamäärä, joka on tietenkin kyllä kohdennettu alueisiin, että voitaisiinko sitä sitten käyttää toisiin tarkoituksiin niillä alueilla, jolloin voitaisiin sitten optimaalisella tavalla tukea pk-yrityksiä ja luoda työpaikkoja nuorille. Emme saa unohtaa sitä, että, että tämä poliittisten ohjelmien jakso 2015-2016. Siellä tietenkin tilanne, talouden tilanne on toinen, jolloin siksi onkin paikallaan, että, että nyt kun ajatellaan, että tilanne on muuttunut siitä, kun tämä, tämä ohjelma suunniteltiin, niin siksi onkin paikallaan pohtia tätä asiaa. Siksi komissio teki tämän tarjouksen ja nyt juuri tällä hetkellä äh, helmikuun loppuun mennessä niissä maissa, joissa on korkein nuorisotyöttömyys, niin reaktiot ovat sellaisia, että me puhumme siellä paikallisten viranomaisten kanssa, mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä. Komission puolelta tulemme maaliskuun alussa sitten käymään, esittämään ensimmäisen suullisen raportin näistä keskusteluista näiden maiden edustajien kanssa. Muistakaa, muistakaa että, että tässä on tehty paljon valmistelevaa työtä esimerkiksi nuorten mahdollisuuksista. Ja tässä on tehty paljon sellaista työtä, joka tähtää siihen, että tehtäisiin ehdotuksia siitä, mitä pitäisi tehdä nuorisotyöttömyyden vähentämisen saralla. Ja juuri nämä ehdotukset ovat sellaisia, että ne pitäisi tavallaan mittatilaustyönä sitten sovittaa näihin keskusteluihin jäsenmaiden edustajien kanssa, jotta sitten sillä tavalla voitaisiin kehittää ratkaisuja, jotka ovat sitten soveliaita kullekin, kullakin alueella ja ala-alueella jotta voitaisiin parantaa kyseisen alueen tilannetta. Mutta totta kai on oikeudenmukaista sanoa täälläkin, että ei suinkaan yön yli lähdetä eh, pystytä eh, eh, helpottamaan tätä tilannetta, mutta tässä on kysymys siitä, että, että vetoamme kaikkeen. Nyt on korkea aika lähteä tuumasta toimeen. Meidän täytyy luoda aloitteita ja toivonkin, että että kaikki vetävät yhtä köyttä, niin kuin keskustelussa on käynyt esille. Olen vakuuttunut siitä, että muutaman viikon kuluttua voimme saada aikaan ensimmäisiä tuntuvia tuloksia, erityisesti nuorisotyöttömyyden osalta Euroopassa. Kiitoksia. Grazie, Kiitos komission jäsenelle. Keskustelu päättyy. Ora l'ordine del giorno reca... Sitten sen jälkeen esityslistan mukaan minuutin